myöskin järjestöjen ja ryhmien toiminnan rajat ylittävää yhteistyötä ja parempaa ymmärtämystä edis, edistämiseksi Euroopassa. Erityisesti halutaan edistää perusoikeuskirjan arvoja. Nämä palkinnon saajat osallistuvat hyvin erilaiseen toimintaan, kulttuurien väliseen vuoropuheluun, solidaarisuutta edistävään toimintaan tai kun on kyse integraatiosta tai Ähm, historiallista perinnöstä. Tänään kello 17 ähm, täällä juhlitaan äh, tämänvuotisia palkinnonsaajia täällä parlamentissa. Äh, haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tuohon tapahtumaan. Useat palkinnonsaajat ovat täällä ja haluaisin toivottaa teidät mm, tervetulleeksi tänne täysistuntoon. Palkinnonsaajat ovat tuolla lehtereillä.